Käsillä on erittäin tärkeä äänestys. Koleżanki i koledzy. Arvoisat kollegat, äänestys alkaa hetken kuluttua, joten pyytäisin teitä istuutumaan. I would like to ask you, colleagues, to stop discussing. Arvon kollegat, voisitteko päättää keskustelunne ja istuutua? Colleagues. Proszę Państwa, posiedzenie zostało wznowione. Hyvät naiset ja herrat, Istunto jatkuu ja siirrymme äänestyksiin. Esityslistan mukaisesti äänestämme päätöslauselma esityksestä aiheena muutettu puitesopimus Euroopan parlamentin ja komission välisistä suhteista. Ja nyt äänestämme päätöslauselma esityksestä puolesta äänet, olkaa hyvä. Ja vastaäänet. Tyhjää. Kiitos. Päätöslauselmaesitys on hyväksytty. No niin, arvoisat kollegat. Proszę teraz przewodniczącego Komisji Europejskiej. Nyt pyytäisin komission puheenjohtaja Barrosoa pitämään puheensa. Olkaa hyvä. Kiitoksia, herra puhemies. Muutama kuukausi sitten esittämässäni alustuksessa kulmistilaisuuden yhteydessä kerroin, millä tavalla aion muuttaa yhteistyötä. Tarkoituksena on tiivistää positiivisessa hengessä yhteistyötämme ottamalla huomioon Lissabonin sopimuksen voimaan astuminen ja se, että me haluamme yhdessä, yksissä tuumin muuttaa Euroopan unionia. Viime aikoina olen keskustellut monien tahojen kanssa kollega Leinen johdolla siitä, millä tavalla puitesopimusta tulisi muuttaa. Ja tässä yhteydessä haluaisin kiittää kaikkia tästä erittäin Äh, hedelmällisestä yhteistyöstä ja keskustelusta. Olin erittäin tyytyväinen siihen, että olemme yksissä tuumin löytäneet siitä, millä tavalla meidän tulisi muotoilla yhteistyötämme tulevina vuosina, jotta se tehostuisi kunnioittaen samalla toimielintä välistä yhteistyötä, niin kuin sopimuksessa sanotaan. Komission puheenjohtajan ominaisuudessa tulen pitämään kiinni niistä periaatteista, jotka löytyvät juuri hyväksytystä päätöslauselmatekstistystä. Tältä pohjalta tulemme toimimaan komissiossa. Tekstin hyväksymisen myötä näin suurilla äänten enemmistöllä voin sanoa, että olen luottavaisin mielin tekemässä tätä yhteistyötä kansanne. Kyse ei ole vain meitä koskevasta toiminnasta, vaan myöskin neuvoston kattavasta toiminnasta ja toivon, että neuvostokin tekee kaikkensa, jotta Euroopan unionin hyväksi toimielinten välinen yhteistyö kehittyisi. Pyytäisin kollega Sefkovitsia komission taholta johtamaan keskusteluja ja neuvotteluja puitesopimukseen liittyen. Hän on yhtä sitoutunut kuin minä, niin kuin kaikki muutkin kollegion jäsenet. Hän on todellakin halukas tekemään työtä, jotta mahdollisimman nopeasti löydetään toimiva ratkaisu. Kiitoksia. Kiitoksia arvoisa puheenjohtaja. Kiitos tästä hyvin positiivista lähestymistavasta ja kaikkien meidän puolesta haluaisin kiittää neuvotteluvaltuuskuntaa. Kollega Leene johti valtuuskuntaa ja kiitos myöskin kaikille niille, jotka kantoivat neuvotteluiden yhteensä, yhteydessä kortensa kekoon. Oikein paljon kiitoksia. Arvoisat kollegat, vielä me emme ole päässeet käyttämään tätä lainsäädäntövaltuutta hyväksi, mutta kyselytuntien yhteydessä läsnä ovat komissaarien lisäksi myöskin itse komission puheenjohtaja. Ja komission puheenjohtaja on myöskin pyytänyt meitä mukaan kollegion työhön ja yhteistyöhön kansallisten parlamenttien kanssa. Tämä on erittäin tärkeä asia, erityisesti toissijaisuusperiaatetta silmässä pitäen. Meidän on tarkasteltava, miten asiat kehittyvät ja siltä pohjalta tehtävä tarvittaessa muutoksia. Mutta mielestäni on hyvä, että kaikki teemme kansalaistemme hyväksi kaiken mahdollisen. Nyt keskeytän kokouksen 13.30 asti. Kiitoksia.